Welcome back uh, to the committee. No niin, tervetuloa takaisin taas valiokuntakokoukseemme. Slovakian, tulkkausta ei ole tässä aamupäivän kokouksessa. Ja muistuttaisin siitä, että yhdeksän ja puoli yhdentoista välillä Morin Chartier on kutsunut vieraita omasta vaalipiiristään kokoukseemme. Ja toivotamme heidät toki tervetulleeksi myös tänne. Ja sitten kolmikannasta, eli tuo asetus luonnos sosiaalisista tilastotiedoista. Matjevic on siinä esittelijänä 26. huhtikuuta on järjestetty kolmikantaneuvottelut ja edistystä saatiin aikaiseksi. Yksi kokous on järjestetty myös teknisellä tasolla ja kolmas kolmikanta järjestetään 16. toukokuuta illalla. Ja jos ajattelemme sitten työntekijöiden suojelua, osa kaksi. Ensimmäinen kolmikanta neuvottelu on järjestetty Kolanin esittelijän johdolla ja järjestetään siis 17. toukokuuta aamulla tästä kolmikantaneuvottelut seuraavaksi. Ja eilen iltapäivällä muutama jäsen olikin paikalla. Tutkijoita oli kutsuttu tänne ja muita edustajia digitalisoinnista ja automatisaatiosta kertomaan meille ja miten tämä vaikuttaa yhteiskuntaan ja työelämään. Erityisen kiintoisa keskustelu käytiin, vaikka heidän oli itse asiassa keskusteltava keskenään asiasta, siis tutkijoiden keskenään, koska jäseniä oli niin vähän paikalla. Ja minusta tuntuu, että tähän aiheeseen on sitten palattava mitä pikimmin, sillä vakavia asiakokonaisuuksia on vaikka kuinka paljon ja niihin tarvitaan syvällistä poliittista keskustelua. Olen varma siitä, että eilisen kokouksen osallistujista osa haluaisi tulla myös takaisin, mutta myös uusia kasvoja kutsuttaisiin paikalle meidän päätöksiämme helpottamaan, miten siis tämä automatisaatio vaikuttaa sitten suoraan tulevina vuosina työ, tavallisten työntekijöiden arkipäivään. No niin, nyt sitten siirrymme tämän päivän esityslistan ensimmäiseen kohtaan, eli esityslistalla numero on kuusi, vanhempien ja hoitajien työ- ja yksityiselämän tasapaino. Varmaankin tiedätte, niin tähän on 660 muutosta tehty jo noihin esittelijän omiin 80 tarkistukseen, joten työtä on tehty paljonkin ja vielä tehdäänkin ja nyt sitten esittelijä saa jatkaa. Thank you, Madam President. Um, yes, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanottu, olin erittäin erittäin tyytyväinen, että kiinnostus oli niin suurta. No, ehkä tästä ei pitäisi arvostella jäseniä siitä, kuinka he ovat täällä tänään läsnä, vaan sitten katsotaan, kuinka he ovat tehneet työtä tämän asian eteen. Suurin osa tarkistuksista ovat samankaltaisia. En tässä nyt halua käyttää käyttää liikaa aikaa asian puimiseen, josta näyttää olevan yksimielisyys. Noin laajasti katsottuna seuraava elementtiä suurin osa jäsenistä tukee. Ensinnäkin täytyy kannustaa jäsenvaltioita perustamaan hoitolaitoksia. Ennen kaikkea tulee tukea myös vammaisia hengellisiä henkilöitä ja sitten vanhempainvapaa pitäisi olla voimassa myös äh, adoption yhteydessä. Ja tästä tulisi myös maksaa tästä vanhempainvapaa kaudesta. Ja sitten pitäisi lisätä myös vanhempainvapaan ostajilta ei voi siitä siirtää sitten isyysvapaa ja sitten myös omaishoitajien vapaa ja sitten aika, jona voin olla vielä vanhempainvapaalla kasvatettaisiin 80 vuoteen. Eli tästä nyt ollaan suhteellisen yksimielisiä. Eli tämä on suht ok. Mutta kuitenkin jostakin kohdista täytyy vielä keskustella ja tarkistukset ovat olleet aika eri ääripäistä. Jotkut haluavat äh, vapaan ajaksi täyden palkan ja jotkut haluavat sitten, että kansallisella tasolla päätetään ähm, summasta. Ja sitten puhutaan siitä, että sairausloma olisi tässä se minimi, jos palkka olisi minimi, josta lähdetään kiinni. Ja sitten myös bruttopalkka olisi tässä lähtökohtana. Puhutaan viidestä prosentista 100 prosenttia, mitä bruttopalkkaan tulee. No, kompromississa varmasti päädytään johonkin puoliväliin näissä prosenttiosuudissa ja liittyen siis eri lomamuotoihin. No sitten puhutaan myös 8-12 vuodesta, mitä lapsen ikään tulee vanhemman vapaan yhteydessä. Jotkut puoltavat sitä, että nostetaan ikä 12 vuoteen, sitten on niitä, jotka haluavat jättää tämän iän 8 vuoteen. No, itse olen sitä mieltä, että kymmenen on hyvä kompromissi. No, mutta odotetaan vielä ja katsotaan, kuinka sitten keskustelut etenevät. Sitten omaishoitajan määritelmä. On paljon tarkistuksia, jotka haluavat laajentaa käsitettä omainen. Meidän täytyy keskustella tästä ja katsoa, kuinka me voimme löytää kompromissi tässä yhteydessä. Sitten se, että isyyslomasta tulisi pakollinen. No, en nyt ole ihan varma, mitä tässä tulisi tehdä. johdanto osan kappaleessa pitäisi ehkä sanoa, että valtiota tulisi tukea, mitä isyysvapaaseen tulee, mutta to discussing this point. Uh... Olen valmis keskustelemaan tästä kohdasta vielä tulevina päivinä. Sitten vanhempainvapaa yksin huoltajille. Tässä on joissakin tarkistuksissa painotettu yksinhuoltajien ongelmia. Olen pyrkinyt tukemaan yksinhuoltajia lisäämällä heidän oikeuksiaan, mitä vanhempain vapaaseen tulee. Mutta mielestäni meidän täytyy kuitenkin saada tasapaino aikaiseksi ja että nämä ehdotukset eivät mene liian pitkälle. koska tämä saattaa sitten myös vaikuttaa työllistettävyyteen. No sitten PK-yritykset, haluaisin tässä pienentää taakkaa liittyen pk- ja mikroyrityksiin. Jotta tämä lainsäädäntö onnistuu, niin tämä on tärkeä kysymys ja minä olen tehnyt lisätarkistuksia tähän liittyen yhdessä kollegojen kanssa. Ja tässä otetaan huomioon ennen kaikkea PK-yritysten ja työnantajien intressit lopuksi. Eli tässä vauhti vain kiihtyy. Tässä on todellakin huomattava määrä tarkistuksia. Me käsittelemme näitä varjoesittelyiden kanssa tulevina päivinä. Me olemme saaneet aikataulun valmiiksi ja se tullaan jakamaan varjoesittelylle tänään tai huomenna. Olen tietoinen, että keskustelut neuvostossa liikkuvat siihen suuntaan, että annetaan enemmän valtaa ja joustavuutta jäsenvaltioille, niin kuin komission ehdotuksessakin on sanottu, joten meillä varmasti tulee olemaan ongelmia tämän suhteen. Tämä painottaa sitä, että meidän täytyy olla järkeviä tasapainottaa näitä kysymyksiä täällä parlamentissa. Ja todellakin odotan sitä, että voin tehdä läheistä yhteistyötä valiokunnan jäsenten kanssa. Olen erittäin optimistinen, että me saamme sovun aikaiseksi täällä parlamentissa. En ole huolissani siitä, mitä me täällä päätämme, vaan olen huolissani kolmikantaneuvotteluista. Eli ollaan mahdollisimman yhtenäisiä, pyritään tasapainoiseen mietintöön ja meidän täytyy todellakin valmistautua siihen, että viemme tämän neuvostoon, koska siellä varmasti sitten on enemmän ongelmia kuin mitä minulla täällä kollegoiden kanssa on ollut. Kiitos. Thank you, Mr. Kasa. Kiitokset, kasa. Ja sitten Demarien varjoesittelijä Maria Arena, olepa hyvä. Kiitokset. Anteeksi, kun tulin tänne myöhässä, mutta valiokuntia on tässä nyt useampikin järjestetty tänä aamuna ja pitäisi olla monessa paikassa. No, en kuullut kokonaan Kaasan puheenvuoroa, mutta me olemme saaneetkin tästä jo keskustella ja tiedän, että monessa kohdassa olemme samaa mieltä ja komission ehdotus on hyvä ehdotus. Tietysti Täytyy sitten nähdä, minkälaisia muutoksia siihen tulee tehdä, mutta perusajatus kuitenkin komission ehdotuksessa on hyvä noista kolmesta tavoitteesta, mitä me sitten tietysti haluamme puolueenamme viedä eteenpäin, mutta Kaasa on samaa mieltä tästä asiasta. Eli juuri se, miten yksityiselämä ja työelämä voidaan linkittää toisiinsa parhaiten ja minkälaisiin keinoin me voimme päästä tähän. Ja sitten kolmanneksi vielä millä tavalla voimme poistaa ja torjua erilaisia leimoja, joita ihmisten otsaan lyödään eri tilanteessa. Ja näin sitten voimme stereotypioista päästä eroon, koska meillä on tällaiset naisten ja miesten tehtävät edelleenkin voimakkaasti yhteiskunnassa olemassa, kun ajatellaan perheen hoitamista ja huoltamista. Näin siis nämä kolme tavoitetta on saavutetta, ovat saavutettavissa. Tiettyjä kohtia komission etuksessa tietysti tulee korjata. Ensimmäiseksi puhuessamme isyysvapaasta se pitäisi saada tosiaan pakolliseksi, koska useimmissa tapauksissa, kun on olemassa tällainen oikeus. Monissa Euroopan maissahan tällainen oikeus isyys vapaaseen kyllä on olemassa, mutta sitä ei käytetä, koska perinteiset roolit määrittelevät miehen mallin ja näin ikään kuin sitten tuomitsevat tuollaisen loma, isyysloman käytön. Ja tämän isyysloman ei pitäisi olla mikään valinnan mahdollisuus, vaan sen pitäisi olla pakollinen, jotta isät todellakin käyttäisivät sen. Ja toiseksi täytyisi myös sitten ottaa huomioon tuo isyysloma siinäkin tapauksessa, että syntymässä lapsi menehtyy. Usein isä menettää oikeutensa, mutta uskon, että isällä on myös oltava oikeus viettää suruaikaa, mikäli lapsi syntymässä syntymän yhteydessä menehtyy. Se pitäisi tekstissä esittää. Ja kolmanneksi täytyisi sitten myös kaikille työntekijöille tämä isyysloma, isyysvapaa tarjota myös itsenäisille ammatinharjoittajille, ja tähän olemme tehneet tarkistuksen ja ehdotamme tarkistusta myös siihen, että kun aika paljon jäsenvaltioissa on päästy eteenpäin monessakin valtiossa, niin ei pidä vaatia, että uusi teksti olisi sillä tavalla loivempi ja lievempi, että jäsenvaltiot voisivat mennä taaksepäin ja vetää ehdotu, omia etujaan, myön, jo myönnettyjä etuja, etujaan pois tekstin pohjalta. Ja sitten kolman, vielä, kol, vielä lopuksi hankalin ja varmasti keskustelua herättävin asia neuvostossa on juuri se, kun komissio on määritellyt palkkauksesta sairausloman mukaisen palkan ja Kasan kanssa olemme samaa mieltä, että tässä saattaisi olla valtavia vaikeuksia viedä tämä eteenpäin, koska tämä sosiaaliturvan kattavuus eri valtioissa on niin kovin toisistaan poikkeava. Jos ajattelemme tuota vanhempainvapaata, joka olisi sitten 75 prosenttia, 80 prosenttia esimerkiksi sairausloman aikana vaikkapa isyysvapaaksi samantyyppisesti kuin äitiyslomallakin ja näin voisi pitää sitten tuosta bruttopalkastaan tietyn prosenttiosuuden. Ja me olemme me tiedämme, e, olemme tietoisia siitä, että tämä keskustelu neuvostossa on äärimmäisen vaikeaa ja siihen varmaan jumitummekin, mutta meidän täytyy parlamentissa osoittaa, että me todella kiinnitämme huomiota tähän palkka-asiaan ja peräänkuulutamme hyvää palkkausta, koska muussa tapauksessa ajamme perheet köyhyyteen. Eli tällaisen vapaan, tällaisen loman pitäisi palvella paljon muutakin kuin eikä ajaa perhettä köyhyyden tilaan. Ajatellaan vaikkapa sitten perhettä, jossa on yksi lapsi, ei sitä pidä köyhdyttää, vaan täytyy tarjota sille mahdollisuuksia, voimavaroja koko perheelle ja lapsen hyvinvointiin eri toten ja näin voimme sitten torjua köyhyyttä, kun lapset syntyvät köyhyy, köyhiin perheisiin, niin köyhyys lähtee kiertämään eteenpäin ja siirtyy aina eteenpäin ja näin, näillä lapsilla on entistä vaikeampi päästä yhteiskunnan täysipainoisiksi jäseniksi ja näin ollen sitten meidän täytyy kiinnittää tätäkin kautta huomiota tuohon lapsi, lasten kehittymiseen ja varsinkin köy, lapsiköyhyyteen. Näin lasten köyhyyteen. Ja näin varmasti tässä tarkistuksia sitten esitämme, mutta olen aivan varma, että voimme löytää yhteisen sävelen, koska pääperiaatteista olemme samaa mieltä joka tapauksessa. Ja vielä muutama sana aikataulusta. Tiedän, että neuvosto, EPSCO-neuvosto kokoontuu kesäkuussa sosiaaliasioiden puitteissa – ja parlamentti ehkä sitten neuvoston ja komission aikatauluun joutuu tässä mukautumaan. Meidän täytyisi pyrkiä saamaan ehdotus mahdollisimman pikaisesti siis aikaiseksi, sillä tässähän nyt tuo aika muutenkin rientää ja meidän kautemmekin alkaa tässä jo lähestyä loppuaan ja siksi meidän täytyy saada tämä nopeasti valmiiksi, jotta kansalaiset voivat sosiaalista oikeuksistaan nauttia, eli edetkäämme pikaisesti. Kiitos. Kiitokset. Signanska ei näytä olevan paikalla vai edustaako häntä joku? Olkaapa hyvä. On behalf of Mrs. Signanska... Kollega Sinanskan puolesta, joka on kyllä tulossa tänne päin, niin toteaisin pääpainopiste alueista, jotka tulisi huomioida seuraavissa neuvotteluissa. Kollega Kasan kollega Koslovska Ratsevic on naisasianvaliokunnassa toistanut viime viikkoina, että meidän täytyy pysyä kohtuullisina vaatimustemme osalta, jotta saamme oivan lähtökohdan tuleville kolmikantaneuvotteluille. Ryhmämme keskeisimmät periaatteet ovat seuraavat. Ensinnäkin direktiivin pitää olla mahdollisimman yksinkertainen, eli että direktiivin tarkoituksena on luoda vähimmäisstandardeja, joita jäsenvaltiot voivat sitten muokata tarpeen vaatiessa. Tiedämme, että ehdotuksen yksityiskohdista kannattaa taistella jäsenvaltiotasolla. Mielestämme on tärkeää, että pelivaraa on sille, että huomioidaan ne tarpeet, jotka ovat kansallisella tasolla olemassa, koska ne voivat poikita maasta toiseen. Toisaalta me tuemme kollega Kasan ehdotusta, eli että korostamme lastenhoitoinfrastruktuurin kehittämistä. Joka ehdotuksessa tämä täytyy huomioida, eli täytyy huomioida sekä työmarkkinoiden että vanhempien tarpeet. Kolmanneksi haluamme välttää estää sen, että direktiivi on uhka mikro- ja pienille yrityksille. Ja tuemme sellaista tekstiä, joka ei vaikuta negatiivisesti pieniin yrityksiin. Kollega Sinanskalle erittäin tärkeä asia on juuri omaishoitajien tilanne. Me haluamme muuttaa alkuperäistä tekstiä tietyssä määrin, mutta haluamme myöskin parantaa omaishoitajien asemaa ja löytää tasapainoinen ratkaisumalli, jotta jokaisella jäsenvaltiolla on riittävästi pelivaraa vaatimusten hienosäädön osalta. Minä uskon, että me pääsemme edustaja Kasan kanssa yhteiselle linjalle Tältä pohjalta voimme varmistaa, että tasapainoa voidaan vaalia ja mielenkiinnolla jäämme nyt odottamaan tulevia keskusteluja. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Ja Weber Alden puolesta. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tukea esittelijä. Haluan tukea myös mietintöä ja hänen tekemiään tarkistuksia. Olen täysin samaa mieltä herra Kasan kanssa, että meidän täytyy olla todellakin realistisia sen suhteen, mitä me voimme saavuttaa. Ja tärkeintä on, että me saamme tämän valmiiksi tällä lainsäädäntökaudella, koska jos emme näin tee, niin me varmasti petämme monia, jotka ovat nähneet tämän direktiivin läpimurtena. No, tämä ihme ei tapahdu yhdessä yössä, mutta se on kuitenkin askel eteenpäin. Lisäksi kun näemme, että neuvostossa on suurempaa vastustusta, niin meidän täytyy saada parlamentissa aikaiseksi vahva ja, ja laaja tuki, jotta olemme vahvoilla kolmikantaneuvotteluissa. neuvotteluissa. Täällä todellakin on monia tarkistuksia. Minäkin olen niitä tehnyt. Suurimmaksi osaksi ne liittyvät siihen, että otetaan erityyppisiä työntekijöitä mukaan. Myös itsenäiset ammatinharjoittajat täytyy ottaa huomioon tässä yhteydessä. Sitten yksin huoltajat olen nostanut esille. Heillä tulisi olla samat oikeudet ja sama suoja tämän direktiivin alla. Sitten mitä määritelmiin tulee isä, hu- hoitaja, huoltaja. Ja sitten pitäisi ottaa myös omaishoitajat, jotka eivät kuulu varsinaisesti perheeseen, mutta kuitenkin hoitavat vapaaehtoisesti ihmisiä. Tätä ei voitaisi väärinkäyttää. Sitten mikä on sukulaisen määritelmä. Mutta rehellisesti sanottuna mielestäni meidän pitää taata, että ne jäsenvaltiot, joilla on tällä hetkellä korkeammat standardit, niin heidän pitäisi pystyä pitämään kiinni näistä standardeista. Ja toisaalta me puhumme vähimmäisstandardeista EU-tasolla – Toki meidän täytyy olla varovaisia, että nämä minimit eivät ole liian pieniä. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Tämä on kuitenkin Euroopan unioni. Me puhumme työntekijöiden liikkuvuudesta. Eli on aivan normaalia, että työntekijät etsivät työtä toisesta maasta. Eli tämä täytyy ottaa huomioon. Niin kuin herra Kassa sanoi, niin tässä on kysymys siitä, että me ei oikein tiedä kuinka pitkälle me voimme tietyissä kysymyksissä mennä, mutta tämä on tietysti osa neuvotteluprosessia. Ja odotankin näitä neuvotteluja, odotan keskusteluja ja odotan, mihin kompromisseihin me voimme päästä. Koska muuten tämä on aika painajainen, kun tässä on näin paljon tarkistuksia, jos emme toimi näin. Eli kyllä voitte luottaa siihen, että minä ja minun ryhmäni tulee olemaan erittäin realistinen ja pragmaattinen. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi González Peña. Kiitokset puheenjohtaja. Meillä on tosiaan lähes 700 tarkistusta tähän. Se osoittaa, miten kiintoisa teksti on kyseessä ja kuinka innolla me kaikki haluamme parantaa tätä tekstiä ja saada tästä mitä parhaimman. Tästä on keskusteltu useaan otteeseen jo, mutta nyt kun olemme saaneet nämä tarkistukset ihan jo kirjallisestikin, niin tässä päästään vähän konkreettisemmin eteenpäin. Ja meidän täytyy todellakin työntekijöiden oikeudet saada vahvistettua, naisten ja miesten välinen tasa-arvo para- korjattua. Ja sitten myös hoivatyö ja kotityö täytyy saada sellaisiksi, että myös miehet voivat siihen osallistua enemmän ja vapaita voitaisiin käyttää ja myös oikeaa palkkausta tarjota tästä työstä. Jos ajattelen tuota tarkistusta, niin siinä on monia avaintekijöitä. Jos ajatellaan 100 prosenttista palkkausta, tästä on valiokunnassa puhuttu jo useaan otteeseen ja on sanottu, että palkkaus liittyy suoraan siihen, miten innokkaasti miehet käyttävät tätä vapaa. Kymmenen päivän isyysvapaan pitäisi olla pakollinen. Naisillakin tällainen vapaus on olemassa. Kymmenen päivää meidän mielestämme on toivottava ja myös riittävä aluksi. Ja sitten jos ajattelemme tätä omaishoitajaa työtä. Meidän täytyy nyt sitten nähdä ero sen välillä, onko kyse ammattihoitajasta tai sitten epämuodollisesta hoitotyöstä, eli henkilöt, jotka tulevat kotiin vapaaehtoispohjalta palkatta ja sitten puolestaan ne työntekijät, jotka tekevät hoivatyötä mutta palkatta, mutta tarvitsevat sitten tällaisen luvan työtään varten. Ja tässä, tämähän kävi ilmi jo vaikutusten arvioinnista. Ja vielä jos ajattelemme sitten joustoa, vaadoston varaa työssä, työnteossa, meidän mielestämme täytyisi tätä käsitellä varovasti, jotta emme sitten ajaudu siihen tilanteeseen, että työntekijä joutuu kärsimään väärin kohtelusta mutta kuitenkin siis suhtautua, suhtautua siten, että sopeutetaan tuota työtä pikemminkin työntekijää varten. Tällaisia näkemyksiä meillä olisi esittää tähän tekstiehdotukseen. Ja sitten toisaalta täytyy myös ottaa mukaan nuo itsenäistä ammatinharjoittajaa, itsenäiset ammatinharjoittajat ja ainakin sitten ottaa tuo isyysvapaus laajenema, laajenemaan myös muihin pariskuntiin kuin vain heteroseksuaalisiin pariskuntiin. Eli, ja sitten täytyisi nähdä tuo neljän kuukauden vapaa, joka voidaan myöntää palkallisesti äitiysvapaaksi ja yrittäjä ei voi tällaista ja myös sairaus, tai siis hoitovapaata järjestää tällä tavalla, ja sitä ei sitten työnantaja voisi kieltää. Ja tässä täytyy aina välittää nämä tiedot sekä työntekijän että työnantajan puolelta kirjallisesti, jotta kaikki on sitten selkeää. Tätä vaatisimme myös. Ja sitten me olemme kiinnittäneet huomiota ammattiliittoihin ja ammattijärjestöihin, joiden rooli pitää myös ottaa huomioon tässä tekstissä. Ja sitten vielä tuo äitiyslomadirektiivi. Siinä nyt sitten sitä ollaan uudistamassa ja siinä nyt tarjotaan sitten eri vapaiden, on kyse sitten äitiysvapaasta, vanhempainvapaasta tai isyysvapaasta, niiden yhdistäminen samaan direktiivin piiriin ja samantyyppisen maksujärjestelmän piiriin ja samantyyppisten oikeuksien piiriin. Tämä ajatus tietysti on ollut alkuperäisenä ajatuksena koko ehdotusta uudelleen laadittaessa. Ja näin siis toivomme, että me kolmen vuoden sisällä saisimme tämän tavoitteen aikaiseksi e, niin, että meillä olisi yksi ainoa lainsäädäntöpaketti käytössä. Tämähän liittyy sitten nimenomaan vapaiden mahdolliseen käyttöön ja nimenomaan kansalaisten, on lähellä kansalaisten elämää. Näin olemme pitkälti samaa mieltä myös sitten esittelijän kanssa näistä monista asioista ja odottelemme hedelmällisiä keskusteluja sekä esittelijän kanssa että tässä valiokunnassa ja tietysti myös kolmikannassa sitten myöhemmin omalla ajallaan. Kiitos. Kiitokset. Mitro Faanos vihreiden puolesta, olkaa hyvä. Thank you very much for Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Muutama huomio. Yleisellä tasolla lyhyesti ja sitten myöskin meidän tarkistuksestamme. Huomenna valiokunnassa tullaan tietenkin keskustelemaan asiasta pitkään, jos jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus kehittää lainsäädäntöään kansallisen poliitikoiden pohjalta ja kansallisten ehtojen nojalla. Meidän on ehdotettava jotain uusia standardeja EU-tasolla, varsinkin unionin parlamentin, Euroopan parlamentin puolelta. Euroopan parlamentti on yksi niistä harvoista toimijoista, jotka kykenevät parantamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Jos me emme lähde peräkuluttamaan korkeampia standardeja erinäisissä jäsenvaltioissa, niin sosiaaliset standardit eivät parane juuri sisäpoliittisista syistä johtuen, joten meidän on vaadittava tiukempia standardeja ja laadittava tavoitteita, jotka tässä vaiheessa eivät ehkä ole neuvoston tai komission tai jäsenvaltioiden mieleen, mutta jatkossa ne voivat kuitenkin konkretisoitua ja löytää tiensä jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Meidän tarkistuksemme voivat kylläkin kuulostaa aika lailla radikaaleilta. Yksi tarkistuksemme on omaa käsialaani. Se on uusi. Kyse on tarkistuksesta numero 15. Ja se liittyy kohtaan, jossa sanotaan, että jäsenvaltioiden pitää pyrkiä tarjoamaan parempia mahdollisuuksia tasapainottaa yksityis- ja työelämä. Me emme halua lähteä vetämään uusia rajoja, vaan me haluamme katsoa, mitkä ovat nykyiset määräykset ja työvoimatarkastustoimet. Me ehdotamme, että jäsenvaltiot kertovat työntekijöille tarjolla olevista mahdollisuuksista tasapainottaa nykylainsäädännön pohjalta työ- ja perheelämäänsä paremmin. Monet nuoret, kunnianhimoiset, yksityisen tai julkisen sektorin työntekijät eivät edes tiedä, mitä mahdollisuuksia heillä on olemassa sosiaaliturvan tai vapaiden suhteen. Eli mitä mahdollisuuksia jo tätä nykyään on tarjolla. Ja kun uusi lainsäädäntöteksti on astunut voimaan unionin tasolla, niin mitä sitten on mahdollisuuksena tarjolla? Eli jäsenvaltioiden viranomaisten on tarjottava tietoa tarvitseville informaatio siitä, mitä he voivat käyttää hyödykseen ja mikä olisi tasapainoisin ratkaisumalli Eli tietoa on välitettävä perheille, vanhemmille, kaikille ja tällainen tarkistus on mielestäni kaikkien poliittisten ryhmien intressien mukainen. Kiitoksia. Eh, eh, Kiitokset. Ja tässä nyt sitten eh, luen puhuja luettelon. It's Lope Fontanier, it's Moran Chatier and it's Jangerius on the list. Gericke, you want to have a, be back on the list? But you have already... No niin, käykö? Speaking on behalf of myself. En puhunut itseni puolesta tässä. Minulla on vähän eriävä näkökanta, jos sallitte. Eh, en. Lista on kylläkin jo pitkä. No, Agia, olkapa hyvä FDD. Sì, grazie Presidente e grazie anche al collega Casa per la proposta che ci ha fatto. Kiitos. Kiitokset herra Kaasalle myös tästä ehdotuksesta. Eh, Tämä on hyvä pohja, mutta meillä täytyy olla vahva pohja neuvotteluille ja toki on selvää, että on huomattavia eroja. Ennen kaikkea ehdotukset, jotka eivät tähtää ainoastaan siihen, että direktiiviä parannetaan, vaan pyrkivät harmonisoimaan sitä tiettyjen välineiden kautta. Mielestäni tässä täytyy olla kannustimia sille, että saadaan lisättyä naisten osallistumista työmarkkinoille. Eli palkkakuilua täytyy pienentää, köyhyyttä täytyy pienentää ennen kaikkea, mitä yksin huoltaja naisiin tulee. Heillä on usein suuriakin ongelmia. Ja siksi onkin tärkeää, olen tehnyt tästä myös tarkistuksen, että tarkastellaan määritelmiä, palkansaajamääritelmä itsenäisten ammatinharjoittajien, freelancereiden ja myös yrittäjien, koska yrittäjät eivät aina saa tarpeeksi suojaa. Yrittäjä täytyy myös tukea ja olen tässä samaa mieltä kollega Kaasan kanssa, että yrittäjälle täytyy antaa myös nämä oikeudet. Heillä täytyy antaa välineitä käyttöön, että he todellakin sitten saavat nämä oikeudet. No sitten on myös epätyypillisiä työsopimuksia. Ja joskus on vaikea määritellä näitä eri käsitteitä. Ehkä meidän täytyisi nyt ennen kaikkea tätä kategoriaa käsitellä varjoesittelyiden kokouksessa. Olen vakuuttunut siitä, että ei pitäisi puhua ainoastaan vanhemmista, vaan täytyy taata, että tämä koskee myös adoptiovanhempia. Koska joskus, joskushan vanhempien täytyy jättää maa jotta he voivat adoptoida ulkomailta ja siksi minun täytyy todellakin ponnekkaasti tukea tätä tarkistusta. Eli juuri adoptio vanhempia pitäisi tämän adoption yhteydessä suojella. Sitten vielä yksi tärkeä argumentti ja se liittyy yksinkertaistamiseen. Meidän täytyy yksinkertaistaa myös käyttöä, ennen kaikkea lupahakemukset. Mielestäni esimerkiksi omaishoitajien pitäisi ainoastaan kerran, heidän pitäisi vain kerran hakea näitä tukia. Ja sitten tämä epäsuora tuki asuinpaikalla. Eli tämä sitten koskee myös hoitaa omassa kodissa. Ja niin, että tässä voidaan sitten myös tehdä valintoja niin, että sekä miehet että naiset voivat sitten paremmin yhdistää tämän omaishoitajan tehtävän myös työelämään. Tässä täytyy katsoa, mitä tukea nämä henkilöt tarvitsevat. Eli kun me puhumme työelämästä, joka on muutosten kourissa, niin tässä toki täytyy myös ajatella etätyötä. Ja näitä työmuotoja toki täytyy myös suojella väärinkäyttöä käyttöksiä vastaan. Jos näin tehdään, ne saattavat olla myös hyödyllinen väline, jotta voidaan tehdä töitä myös kotoa käsin. Toki me tarvitsemme korkealaatuisia palveluja, ennen kaikkea kun puhutaan lastenhoidosta, niin että todella voidaan taata se, että tarjotut palvelut ovat korkealaatuisia, mutta samanaikaisesti ne ovat sellaisia, että kaikki väestöryhmät niitä voivat käyttää tuloista riippumatta. Sitten PK-yritykset ja startup-yritykset tarvitsevat tukea ja kannustimia, jotta he sitten voivat toimia tällä alalla. No, tässä nyt on hyvin paljon eri pohdintoja esitetty. Minä tuossa jo mainitsinkin itsenäiset ammatinharjoittajat, mutta pitäisi kuitenkin ottaa huomioon se, että monissa jäsenvaltioissa on jo hyvin korkealaatuisia palveluita, niin haluaisin tässä nyt kääntyä ennen kaikkea herra Kaasan puoleen. Tässä todellakin direktiivi ei saa jäädä jälkeen näistä kansallisista standardeista. Jos kansallisella tasolla on korkeat standardit, niin ne pitää pystyä säilyttämään. Rima täytyy asettaa korkealle, koska neuvostossa on, tulee olemaan vaikea taistelu. Thank you, uh, madam. Kiitokset. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, en puhu tässä sen kummemmin toisen suuntaisesti, mutta kuitenkin esitän seuraavat kannat, kun tässä kyse on omaishoitajista ja vanhemmista, jotka hoitavat pieniä lapsia tai sitten omia vanhempiaan tai vammaisia lapsiaan esimerkiksi. Mutta tästä Täytyy nyt sitten miettiä tarkoin tätä asiaa, koska tässä on tiettyjä ongelmia ja siksi emme ole esittäneet tähän tarkistuksia, vaan esitämme tähän vähemmistön mie- mielipiteen. Kaasan teksti on saanut osakseen valtavan määrän tarkistuksia, jotka meille eivät käy. Tässä on hyvin monia ehdotuksia, hyvin kiinnostavia tarkistusehdotuksia kylläkin, mutta ne eivät kuitenkaan kuulu tämän tyyppiseen lainsäädännölliseen tekstiin, joka sitten sitoo jäsenvaltioita. Ja tämä koskee myös sitä, e, mitä mikä liittyy tuohon sosiaaliseen piraliin, pilariin ylipäätään, koska siitä syntyy valtavia ongelmia jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden kannalta. Jäsenvaltiot ainoastaan voivat päättää sen, minkälaisen lainsäädännöllisen tason ne valitsevat yhteiskunnassaan sosiaaliturvaksi tällaisissa perustavanlaatuisissa kysymyksissä työtä täytyisi pystyä takaamaan hyvissä olosuhteissa, laadukkaita töitä pitäisi tarjota sekä miehille että naisille tietenkin, ja näin sitten tietotaitoa edistää kaikin mahdollisiin tavoin. Ja minä olen sitä mieltä, että pikkuhiljaa me olemme pääsemässä tässä kyllä nyt jo turhan kauas rajojen ulkopuolelle, kun puhumme yksityiselämästä ja työelämästä. Me olemme pikemminkin tasapainon sijasta luomassa epätasapainoa. Tässä nimittäin korostetaan niin paljon tuota yksityispuolta jos ajattelemme vaikkapa köyhyyttä ja palkkojen laskua ja köyhyyden leveen, leviämistä aika lailla usein naiset varsinkin ajautuvat tähän ja se vaikuttaa oikopäätä perherakenteeseen. Sen voi tietysti huomata, kun rikollisuus lisääntyy ja nuoriso rikollisuus erityisesti ja nuorison ongelmat varsinkin, kun hoivaa ei enää samalla tavalla saa. Myöskään PK-yritykset eivät pysty vastaamaan tällaisista, eivät pysty kaikkia mahdollisia työntekijöidensä yksityiselämän kohtia ottamaan huomioon, eivätkä myöskään sitoutumaan tällaiseen sosiaaliturvajärjestelmään. Ja me olemme tässä valiokunnassa tosiaan puhuneet esimerkiksi robotisaatiosta ja digitalisoinnista ja yhteiskunnan muuttumisesta jatkuvasti robottien suuntaan. Työpaikat jatkuvasti muuttuvat, niin tämä tarkoittaa sitä, että työpaikat vähenevät, mutta myös huononevat ja laatu heikenee jatkuvasti. Ja näin ollen sitten työn laatua ja työtä ylipäätään ei voida kestävästi enää taata kenellekään. Eli millä tavalla sitten rahoitetaan tätä sosiaaliturvaa. Kulutus nimittäin on laskemassa, koska kansalaiset köyhtyvät, väestö köyhtyy jatkuvasti ja verojakaan ei pystytä maksamaan enää samalla tavalla. Eli meillä ei ole riittävästi varoja sosiaaliturvaa maksaaksemme. Ja kaikista näistä syistä johtuen erittäin monia tekijöitä eri ryhmät ovat ottaneet esille. Tässä on hyvin kiintoisia kohtia esitetty, se on päivän selvä, mutta täytyisi tulisi jättää mahdollisuus jäsenvaltioille tätä sitten täytäntöön panna. Eli jäsenvaltioiden täytyisi pystyä tässä nyt toimimaan omin mietintöinsä, omin päätöksinsä, koska tässä nyt on menty aivan liian pitkälle, kun on otettu erinäisiä mahdollisuuksia puuttua jäsenvaltion omaan toimintamahdollisuuteen määritellä sosiaaliturvakiitokset. Ja sitten Lopes Fontania, kiitos puheenjohtaja. Alkajaisiksi kiitokset Kaasalle. Hyvä lähtökohta tässä on kyseessä. Erilaiset vapaat auttavat todellakin sitten työelämää ja yksityiselämää paremmin yhdistämään toinen toisiinsa ja toivon, että tästä saadaan äänestettyä ennen vaalikautemme päätöstä, koska asia on niin tärkeä koko, kai koko Euroopan väestön kannalta. Ja tämä voisi kaikkia siis hyödyttää. Minä haluaisin muutamiin tärkeisiin kohtiin kiinnittää huomiota. Jos me haluamme tasapuolisemmin lupia vapaita nyt jakaa, niin tämän pitäisi koskea samalla tavalla sekä naisia että miehiä. Meidän täytyy kuitenkin toimia realistisesti ja miettiä, minkälaiset taloudelliset vaikutukset tällä on jäsenvaltion talouteen myös pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy kuitenkin tietysti toimia riittävän kunnianhimoisesti, mutta ei kuitenkaan liian yksityiskohtaisesti, koska muuten näitä ei kukaan pysty täytäntöön panemaan. Lisäksi meidän täytyisi sitten taata se, että, että me saisimme järkevän palkkauksen ja korvauksen myös tästä hoiva, hoitotyöstä, omaishoitajan työstä ja muista vapaista. Tässä on esitetty esimerkiksi 80 prosenttia. Tämähän vaihtelee tietysti maasta toiseen. Ja sitten tässä kyse on myös esimerkiksi kahdeksan viikon käytöstä tietyissä vaiheissa, että tämä sitten asteittain vaihtelee maasta toiseen. Ja tämä vaikuttaa tietysti kansalaisten rahoitustilanteeseen, jos niinkin kauan saa alempaa palkkaa. Mutta joka tapauksessa pääviestinä niin sanoisin, että toivon, että me äänestäisimme tästä jo ennen vaalikauden loppua ja näin saisimme koko paketin valmiiksi riittävän ajoissa. Kiitokset. Kiitos tästä. Ja Moran Chantier, olkaapa hyvä. Kiitos tästä puheenjohtaja. Kiitos Kaasalle. hänen tekemästään työstä. Hän on syventänyt tätä ehdotusta ja komission ehdotusta entisestään parantanut. On muistettava, että Euroopan täytyy osoittaa tietä kaikille jäsenvaltioille. Kyse ei ole mistään toissijaisuusperiaatteesta eikä mistään puuttumisesta jäsenvaltioiden toimiin, vaan kyse on meidän eurooppalaisesta tehtävästämme tasapainottaa perheelämää ja työelämää. Ja tähän suuntaan meidän on kyllä mentävä. Ja ensiksi sitten täytyisi muistaa juuri se, että millä tavalla vanhempain vapaa on nyt jakautunut selkeästi naisten ja miesten välille. Kaksi prosenttia miehistä ottaa tällaisen vanhempain vapaan, käyttää tätä mahdollisuutta. Ja kaikki, mikä liittyy tuohon vanhempainvapauteen, ikään kuin haittaa sitten naisia, koska tämä vanhempainvapaa pikemminkin, tai siis äitiysvapaa ja vanhempainvapaa, joka lankeaa pääosin naisten harteille, eri, eriyttää ja irtaannuttaa naisia työelämään elämästä ja, ja jättää heidät ikään kuin huonompaan asemaan kuin ne, jotka ovat jatkuvasti töissä. Eli tässä ei ole tällaista järkevää siirtymää olemassa yhteiskunnassa. Ja tämä täytyisi kyllä sitten pystyä ratkomaan ja myös jakamaan tasapuolisemmin tätä vanhempaa vapaata. Ja sitten vielä, minä olen tässä jo omassa jäsenvaltiossanikin nyt kuullut monia erilaisia vastalauseita kustannuksista ja neuvostossa tähän kustannuskenttään puututaan jatkuvasti. Mutta jos me ajattelemme tätä ongelmaa kaikkineen alusta asti 61 prosenttia on naisia yliopiston tutkinnon suorittavista, mutta eläkkeelle jäädessään naiset saavat kuitenkin 39 prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet siinäkin vaiheessa. Eli tässä nyt tilanne on aikamoinen, eli millä tavalla tätä rahaa sitten jaetaan esimerkiksi julkisella puolella tai yksityisellä puolella, jos ajatellaan sitten naisten koulutusta vaikkapa. Heihin uhrataan rahaa, mutta sitten lopuksi me emme ikään kuin ole saaneet takaisin palveluina sitä sijoitusta, joka on tehty koulutusvaiheessa elämän alkumetreillä. Ja tämä juuri siitä syystä, että raskaudet, synnytykset ja niin poispäin jättävät naiset työurallaan muistaa jälkeen ja näin naiset myös köyhtyvät. Tämä on poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti suuri ongelma. Jos ajattelemme tuota julkista ja yksityistä sijoitusta, joka tehdään aluksi naisten koulutukseen, niin eikö näitä naisia täytyisi muutenkin tukea? köyhiä naisia täytyy joka tapauksessa tukea ja tämä maksaa vaikka kuinka paljon vaikka kuinka paljon. Eli tässä on ihan turha ryhtyä jankuttamaan vaan muutaman kuukauden tai vuoden vanhempainvapaan kustannuksista. Tässä on kyse paljon muustakin. Tässä kyse on myös eurooppalaisten naisten köyhtymisestä. Eli näin ongelmat ovat paljon laajempia ja suurempia. Eli kyllä nyt vihdoin viimein meidän täytyy ryhtyä toimiin. Kiitos. Kiitokset tästä. Mm, I don't know what I have to say. No en tiedä, mitä minun pitää siis sanoa tämän hyvinkin innoittavan tarinan jälkeen. En puutu itse sisältöön, sillä kollega Reina ja Elisabeth hoitivat sen hienosti. Toteaisin vain, että olen valmis tukemaan esittelijän tekemää työtä uskon, kuten monet täällä ovat jo ehtineetkin todeta, että on tärkeää saada vielä tällä vaalikaudella asia kuntoon näistä keskusteluista. Kolmikantaneuvottelussa ei tule helppoja kuultuamme viestit neuvoston puolelta, mutta tärkeänä pidettäköön, että meillä on selkeä parlamentin kanta ja luotan vakaasti esittelijään ja varjoesittelijöihin, eli että he löytävät tasapainoisen, mutta samalla tiukan parlamentin kannan. Sitä kaivataan näissä hankalahkoissa neuvotteluissa, mutta voin vakuuttaa teille, että kaikki tukevat teitä. Joten jatkakaa samaan malliin ja pyrkikää löytämään tämä tiukka kanta, jotta neuvottelut saadaan vielä tällä vaalikaudella käytyä loppuun. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös David Kaassa, koska mielestäni tämä aihe on tarpeellinen Tämä kiehuu aina uudestaan ja uudestaan ja me emme ole löytäneet tähän mennessä vielä ratkaisua. Toki tässä on kysymys myös jäsenvaltioiden päätäntävallasta. Toki tämä on kiistaton kysymys, mutta tämä täytyisi kuitenkin pitää mielessä. Lopultakin meillä Euroopan parlamenttina on mahdollisuus tarkastella parhaita käytäntöjä, eli katsoa missä on parhaita ratkaisuja, kun puhutaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja omaishoitajista. Ja meidän täytyy katsoa, että me tarvitsemme palkkaa, emme mitään viikkorahaa emme sellaista summaa, joka ei ole missään suhteessa siihen, mitä kotona tehdään. Emme tarvitse sellaista summaa, joka ei ole oikeudenmukainen omaishoitajan näkökulmasta. Jos me puhumme taskurahasta, viikkorahasta, niin silloin me voimme unohtaa koko tämän ajatuksen, koska vanhemmat ja omaiset ovat erittäin riippuvaisessa asemassa. Heidän täytyy kerjätä. He tekevät hyvin paljon yhteiskunnalle, mutta kuitenkin he ovat aina pyytävässä asemassa riippuvuussuhteessa. Ja tämä ei mm, johda sitten mm, hyvän tilanteeseen työmarkkinoilla – he ei johda itseluottamukseen. Jos me puhumme ähm, vanhemmista, niin sitten tärkeässä asemassa on myös lastentarha, jossa annetaan samantyyppisiä palveluja. Toki on erilaisia summia riippuen siitä, olenko Romaniassa, Ruotsissa, Itävallassa vai Espanjassa. Eli ei me saa aikaiseksi mitään yhtenäistä summaa Euroopan tasolla, mutta kuitenkin voimme olla suuntaa antavia. Myös omaishoitajien yhteydessä täytyy katsoa äm, poliklinikkatasolla, sieltä saa viitteitä. Me kuulemme usein, että tässä nyt sitten pakotetaan naiset keittiöön jäämään kotiin. Tämä ei pidä paikkaansa, kun puhumme kasvatuspalkasta. Eli tämä olisi valtion taholta tuleva, ei työnantajan taholta tuleva, eli tämä maksettaisiin verorahoista, niin silloin vanhemmilla etenkin äite, äideillä on sitten mahdollisuus valita, että hoitavatko lapsiaan itse vai vievätkö ne jonnekin muualle hoitoon. Tällä hetkellä äidillä ei ole tätä valinnanvapautta. Ja tämä koskee myös omaishoitajia. No sitten Toinen kysymys on se, että me olemme todenneet, että vanhemmat maksavat veroja lapsistaan, ei palkasta vähennetä veroa, mutta kuitenkin tämä on niin korkea summa, että jos kaikki lasketaan yhteen, niin on suuri ero vanhempien välillä tai henkilöiden välillä, joilla on lapsia tai ei ole lapsia. Saksassa on keskusteltu, koska väestö ikääntyy, niin kutsusta vanhempien valinta vaalioikeus. Vanhemmat antavat äänioikeutensa lapsille. Tästä hallinnosta tulisi paljon mielenkiintoisempi, koska tässä otetaan myös lasten äänet huomioon. Jos me maksamme kasvatuspalkkaa niin saamme uudenlaisen oikeudenmukaisuuden. Jos me vertaamme miehiä ja naisia, lapsellisia ja lapsettomia, niin tässä saadaan aikaiseksi oikeutta, koska tätä kautta saa oikeudenmukaisempaa eläkettä kasvatusvuodet, ne täytyy ottaa eläkkeessä huomioon, ei ainoastaan viikkorahan muodossa, vaan todellakin palkan muodossa. Tässä puhun sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta. Meidän täytyy unohtaa tämän kahden sukupolven välinen sopimus. Me tarvitsemme kolmen sukupolven välisen sopimuksen eräkieläiset ja lapset täytyy rahoittaa. He eivät ansaitse palkkaa. Jos me pyrimme oikeudenmukaisuuteen eläkkeissä ja saavutamme sen, niin silloin meillä on hyvä väline köyhyyttä vastaan. Ja me voimme todeta, että ennen kaikkea naiset kärsivät ennen kaikkea köyhyydestä vanhuusajalla. Eli meidän täytyy pyrkiä perheystävällisyyteen ja me tarvitsemme nuorille perheille Euroopan, joka ei yliikäänny koska joskus meillä ei enää tule olemaan tarpeeksi rahaa maksaa tätä kaikkea. Joten kiitos David Kaasa, työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen vanhemmille. Toivottavasti me saamme tässä vielä joitakin näitä kysymyksiä nostettua esille. Kiitokset ja ehkä esittelijä voi tässä nyt sitten vähän vetää lankoja yhteen. Yeah. مش هنضم حفنا سنيورا بريسيدنت علاش نفلي صار الهين علاش Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tiedän, että aika on kortilla. Asiasta on keskusteltu pitkään. Kaikki huomiot olivat erittäin mielenkiintoisia. Haluaisin todeta sen verran, niin kuin alkuunkin totesin. Mielestäni on tärkeää huomioida, että kompromissi on löydettävissä – mutta ei mennä kuitenkaan liian pitkälle. Meidän tulisi tavalla tai toisella löytää kultainen keskitie näiden kahden ääripään väliltä. Tasapainoinen ja täytäntöönpano ja käyttökelpoinen ratkaisumalli. Me emme voi mennä neuvostoon liian kohtuuttomilla vaatimuksilla. Meidän täytyy olla realistisia. Meidän tulisi mahdollisimman pikaisesti päästä suunnitelmistamme yhteisymmärryksen, jotta voimme lähteä tekemään työtä yhdessä neuvoston kanssa. Siinä se ongelma piilee. Tuskipa yhteisen sävelen löytäminen parlamentissa on hankalaa. Kiitokset varjoesittelijöille tulemme keskustelemaan yhdessä kompromissien löytämisen hengessä näistä tarkistuksista. Ja toivottavasti lopussa saamme aikaiseksi tasapainoisen ratkaisumallin. Kiitokset kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Tämä oli selventävä keskustelu kylläkin, vaikka toki eri, eri reikien mielipiteitä kuultiin. Ja tämä sitten 11. heinäkuuta ennen kesälomaa viimeisenä päivänä siis on tarkoitus hyväksyä lopullisesti. Ainakin kesä on silloin Pohjoilassa parhaimmillaan. No. Eli palaamme tähän siis myöhemmin. Nyt sitten tämän sanottua niin olemme päässeet esityslistan seitsemänteen kohtaan rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattaminen ja yhteistavoitteen mukauttaminen. Java, saatte nyt tästä puheenvuoron. Thank you, Chair. As you are aware, the structure... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tietänette, että tukiohjelma hyväksyttiin nykybudjettikauden kolmeksi viimeiseksi vuodeksi reilulla 150 miljoonalla. Tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden rakenteellisia uudistuksia asiantuntijatukea tarjoamalla, mikäli sellaista pyydetään. Näillä on tärkeitä vaikutuksia sosiaalisella sektorilla, työmarkkinoilla, koulutuspuolella sosiaalinen osallistaminen, sosiaaliturva ja hyvinvointijärjestelmien, terveydenhuoltojärjestelmien alalla. Nämäkin vaikuttavat taloudelliseen ja sosiaaliseen kohesioon. Jäsenvaltiot ovat suhtautuneet sekä vuosina 2017-2018 tukiohjelman erittäin positiivisesti ja pyytäneet, että tämä 152 miljoonaa euroa kasvaisi. Ja minun mielestäni tehdyt ehdotukset ovat perusteltuja. Ja myöskin ottaen huomioon nämä tekniset huolenaiheet ovat osoittaneet, että me tarvitsemme korjauksia. Komission ehdotuksen perimmäisenä ehdotuksena – ehdotuksen verrattuna minä ehdotan yhtäältä sitä, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden tukitarpeet pyrittäessä pääsemään euroalueeseen ja varmistamaan, että SRSP olisi kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä rajoituksetta riippumatta, ovatko jäsenvaltiot euroalueeseen kuuluvia tai sitten ei. Toisaalta haluan korostaa sitä, että me tarvitsemme sosiaali- ja työllisyysalan rakenteellisia uudistuksia ja että toimitaan kasvukertomuksen mukaisesti, eli panostetaan korkeaan koulutuksen tasoon ja aktiivisen työmarkkinapolitiikkaan. Tämä on erittäin tärkeä asia, jos huomioidaan se, että tällä hetkellä työllisyystavoitteet ja sosiaalisen osallistuvuuden tavoitteet ovat aika lailla saavutettamattomia. ja hallitus hiljattain osoitti, minkälaista tarvetta tällaiselle tuelle on. Monet terveydenhoitoalan ihmiset ovat uudistuksen jälkeen joutuneet työttömiksi. Tällainen kevyt järjestelmä voi olla tärkeä uudistuksia toteutettaessa, jotta eroavaisuuksissa päästään eroon ja hallinnollista työskentelykapasiteettia tehostetaan. On hyvä, että komission ehdotus hyväksyttiin neuvostossa budjetin lisäämisen osalta. Komissio haluaa, että 25 miljoonaa lisätään tähän tukiohjelman budjettiin. Mielenkiinnolla jään odottavan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja toivoisin, että tarkistukset jätetään englanninkielisenä, jotta voimme noudattaa esitettyä työ, työskentelyaikataulua. Kiitoksia. Kiitos tästä. Kiitos myös tarkistusten määräajan ilmoittamisesta 22. toukokuuta tosiaankin. Ja te pyydättekin sitten englanniksi näitä tarkistuksia esittämään, jotta niistä saadaan sitten kompromissi ehdotukset valmiiksi mutta ei se ole mikään pakko tietenkään, mutta se helpottaisi, jos englanniksi toimisitte. Ja sitten SND demareiden puolesta varjoesittelijä, olkapa Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella esittelijä Hela Sogoria tästä lausuntoluonnoksesta. Tässä on hyvin ilmaistu se, mikä täytyisikin ilmaista tässä tärkeässä kysymyksessä. Olen samaa mieltä, että strategiset prioriteetit kasvu tutkimuksessa liittyen koulutukseen ja aktiivisen työmarkkinapolitiikkaan, niin kuin sosiaalinenkin osallistuminen ovat sellaisia, joita täytyy painottaa tässä ohjelmassa ja sen toimeenpanossa. Tämän täytyisi olla avainväline, jonka avulla saadaan aikaiseksi uusia, uuden sukupolven rakennemuutoksia. Ja tässä täytyisi yhdistää talous- ja sosiaalipolitiikka. Tätä kautta saadaan aikaiseksi kestävää kasvua kaikissa jäsenvaltioissa. Kun katsotaan tämän vuoden tuloksia yksittäisissä jäsenvaltioissa, eh, ohjaus, eurooppalaisen eh, taloudellisen ohjausjakson puitteissa 11 maata ovat kriittisessä tilanteessa, ainakin kun puhutaan kahdesta 12 indikaattorista. Bulgaria esimerkiksi on kriittisessä tilanteessa viiden indikaattorin kohdalla, esimerkiksi mm, sosiaalinen syrjäytyminen, köyhyys ovat tällaisia tekijöitä. Nämä indikaattorit näyttävät, että tähän astiset rakenneuudistukset eivät ole taanneet hyvän, hyvinvointia monille eurooppalaisille. Siksi tätä konseptia täytyisi pohtia uudelleen. Tätä voitaan sitten saada aikaiseksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Näin voidaan taistella köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan. Valitettavasti ei ole riittävästi tietoa tullut komissiolta, mitä tulee toimeenpanoon, mutta Regi, on, regivaliokunta esitteli helmikuussa, tai Dombrovskis, joka kävi regivaliokunnassa, esitteli näitä tekijöitä ja kävi selväksi, että tässä keskityttiin eniten työmarkkinointiin ja, työmarkkinoihin ja sosiaalisiin palveluihin. vuodelle 2017 ja 2018 on tehnyt hyvin paljon hankehakemuksia. Tämä näyttää sille, että jäsenval- sitä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet näihin kysymyksiin. Mutta jäsenvaltiot kuitenkin tarvitsevat tukea uudistuksiin näillä sektoreilla. Tässä yhteydessä tämä ehdotettu budjetin kasvattaminen asioita voidaan tukea, mutta kuitenkin niiden täytyy sitten tulla joustavuusvälineestä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Niitä ei pitäisi ottaa muista hankkeista. Siksi olisi hyvä, että me laittaisimme olemassa olevan asetukseen ehdotuksen tarkistuksesta. Tässä täytyisi myös painottaa sitä, että tuetaan uudistuksia joiden avulla jotkut maat voivat liittyä euroalueeseen, mutta pitäisi kuitenkin pitää mielessä, että tällaista tukea voidaan antaa. Komissio ehdottaa kuitenkin uutta välinettä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä nyt kuitenkin vaikuttaa tällaiselta testivaiheelta, mitä tähän ehdotukseen tulee, ja tässä syntyy kysymyksiä tämän välinen käytännön hyödyistä. Se on uusi väline, jonka käyttöä tullaan jatkamaan vuoden 2020 jälkeen. Koska toimeenpano on vielä alkuvaiheessa, ei ole vielä todisteita siitä, miten se tulee toimimaan ja mitä lisäarvoa se antaa. Siksi on erittäin tärkeää, että komissio antaa parlamentille säännöllisesti tietoa tästä toimeenpanosta. Asetus 2007 kautta 85. Kolme sanoo artiklassa 16, että komissio äh, antaa jokavuotisen valvontaraportin, mutta tässä ei kuitenkaan määritellä alku- ja loppuvuotta näille raporteille. Tämä, saattaisi, tämä saattaisi korjata tarkistuksella artiklaan 16. Minä puheenjohtaja odotan myös yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, Pirinski. ECR, EKRn edustaja ei taida olla paikalla. Aldekaan ei ole. Joten Siliki Ottis Guen puolesta, Olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minäkin haluan kiittää esittelijää, mutta minun on todettava, että GUE-ryhmä edustaa toisenlaista kantaa. Noin puolitoista vuotta sitten keskustelimme tästä aiheesta, ja jos silloin totesimme, että jäsenvaltioiden rakenteelliset muutokset ovat tarpeen, jotta politiikka ja ohjausjakson välinen yhteys hyödyttäisi työntekijöitä. Päinvastoin nyt kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvaa, työttömyystilanne pahenee entisestään. Tämänhetkinen tilanne on siis aivan katastrofaalinen ja monissa jäsenvaltioissa, varsinkin maaseudulla, syrjäisemmillä alueilla, työntekijät ovat nielemään karvaan kalkin. Nämä toteutuneet uudistukset eivät riitä kriisin selättämiseksi. Komissio, neuvosto ja troika pönkittävät sellaisia mekanismeja, jotka eivät hyödytä työntekijöitä, vaan päinvastoin ne vain korostavat eroavaisuuksia entisestään. Tästäpä syystä tulemme esittämään tarkistuksia, niin kuin totesin, ja me haluamme vaikuttaa varoittaa ja muistuttaa näistä negatiivisista vaikutuksista. Ja tulemme vaatimalla vaatimaan, että kohesiota ja hyviä työolosuhteita ja oikeuksia tuettaisiin investointien avulla. Tarkistus yksi. Sopimuksen artikloiden mukaan ottaminen on positiivinen seikka. Tämä näkyy myöskin tarkistuksessa 3, 4 ja 8. Mutta minun on todettava, että me kyllä epäilemme tarkistuksen kuusi merkitystä, sillä kyseisessä tarkistuksessa kyse on vain ainoastaan institutionaalisista uudistuksista eikä sosiaalipolitiikkaan liittyvistä tar- uudistuksista. Kuten sanottu, me olemme eri mieltä näistä asioista, mutta siitä huolimatta tulemme rakentavassa hengessä osallistumaan käytäviin varjoesittelijä neuvotteluihin ja tulemme jättämään omat tarkistuksemme. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten Sogor, haluatteko vetää asian yhteen vielä? Thank you for all contribution. Kiitokset teille kaikille näkemyksistänne. Kiitän. Ja kuten jo sanoin, niin 27. toukokuuta mennessä tarkistukset mielellään englanniksi. Ja näin ne sitten voidaan ottaa noihin kompromissitarkistuksiin mukaan. Ja valiokunnassa 7 kesäkuuta tämän hyväksymme ja regi hyväksymispäivä vielä odottelemme vahvistettavaksi. Näin olemme sitten päässeet aamupäivän kokouksen esityslistan loppuun. Jatkamme uudemman kerran 14.30 koneäänestyksellä. Mutta Pirinski vielä, olkaa hyvä. I see there is an item here any other business. Tässä on esityslistan kohta muut asiat. Sitä ilmeisesti voi hetken käyttää. Toki, olkaapa hyvä. Olisi pitänyt tietysti sanoa että tämä kohta kahdeksankin muut asiat, olkaa hyvä. Mm. Tämä liittyy rouva puheenjohtaja tarkistuskäytäntöihin. Ja tämä liittyy liittyy ähm, kuorma-auton kuljettajiin ja heidän tarkastuksinen kaikkia Ranskassa ja Belgiassa. Nämä ovat nostaneet suuria huolia ajajien keskuudessa. Tässä on käännytty monien äh, meppien puoleen ja tämä koskee ennen kaikkea romanilaisia, kuljettajia. Tässä tarkistusviranomaiset ovat vaatineet todistuksia. Tämähän ei ole vielä edes lainsäädäntöä siitä, kuinka kauan on levännyt kotona. Ja vaikka kuljettajat ovat näyttäneet, että he ovat olleet lepäämässä siis tämän kuljetusajoneuvon ulkopuolella, niin heillä, he ovat saaneet sakkoja 2 3000 tuhannen euron tuhannen euron suuruisina, ja tätä ei voida todellakaan hyvättyä, koska siis tätähän, tämähän on vasta luonnos, joten vien tätä viestiä eteenpäin, mitä romanialaisiin kuljettajiin tulee. Ja, ja toivon selkeä kantaa tällaisiin tarkastuksiin, joilla ei ole oikeudellista pohjaa ja ne ovat myös hyvin valikoivia ja kohdistuvat itä-eurooppalaisiin kuljettajiin. Halusin tämän vaan teille antaa tiedoksi. Kiitos tästä tiedosta. Katsotaan, voimmeko saada tästä vielä lisätietoa. Ja ehkä liikennevaliokunta voi tätä myös käsitellä. Ehkä voimme sitten myös tiedostella, onko komissio saanut tästä tietoa, voisiko komissio välittää meille yksityiskohtaistempaa tietoa tästä ja myös palaamme sitten varmasti asiaan. Jos se unohtuu, niin muistuta tappaa minua. Kiitos. No niin, ja näin sitten näemme taas puoli kolmen maissa äänestyksissä. Kiitos aamupäivän kokouksesta teille.